Hello everybody, thank you for coming to... Hyvää huomenta kaikille, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Ensinnäkin teknisiä tietoja. Meillä on englanniksi, ranskaksi ja suomeksi tulkkaus ja venäläisille vieraille. Rova Jusupovalle meillä on konsekutiivitulkkaus venäjäksi. Ja kuten ehkä tiedätte, parlamentti on tänään ja huomenna katsomassa kolmea elokuvaa, jotka esitettiin Prahan One World elokuvafestivaalilla. Ja tämän, tätä näyttöä, elokuvien näyttöä suojelee Busek eli puhemiehemme. Ja nämä tämäniltaiset filmit on omistettu pohjois ja Burman ihmisoikeustilanteelle ja yhdeltä sitten esitetään Anna Politkovskajalle omistettu dokumenttielokuva, eli Anna seitsemän vuotta etulinjassa. Ja koska tämä on ensimmäinen dokumenttielokuva, niin ei olisi parempaa paikkaa pitää tätä lehdistötilaisuutta kuin tämä, joka on hänen mukaansa nimetty. Ensinnäkin esittelisin Heidi Hautalan puhujamme, joka on ihmisoikeusalavaliokunnan puheenjohtaja, ja kiitämme häntä hänen ihmisoikeustyöstään ja erityisesti entisessä neuvostotasavallassa ja Aasiassa. Ja sitten meillä on Rova Lidia Jusupova, joka on lakimies ja toimittaja Kaukasuksen alueella ja hän on ollut aikaisemmin äärimmäisen aktiivinen Memorial ihmisoikeusjärjestössä, joka sai Zaharov-palkinnon viime vuonna. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä, esittelen herra Shimon Pandakin, joka on Tsekin tasavallassa toimivan People in Need-järjestön perustajajäsen ja johtaja joka on järjestämässä myös Prahassa järjestettävää One World-festivaalia. Um, uh, Kiitoksia paljon ja erityisesti tervetuloa meidän vierailemme, jotka ovat täällä kanssamme. Puhun hyvin lyhyesti, koska mielestäni meidän täytyy kuulla vierailtamme, miksi One World elokuvafestivaali on, tai siitä on tullut niin tärkeä ihmisoikeusfestivaali ja mitkä sen prioriteetit ovat. Ja meillä on erityinen etuoikeus saada luoksemme Livia Jusupova tänne, joka pystyy selostamaan meille sitä vakavaa, synkkää Pohjois-Kaukasuksen ihmisoikeustilannetta tällä hetkellä. Kuka tahansa tekeekin ihmisoikeustyötä on lähes määritelmän mukaisesti tekemisissä elokuvan tekijöiden kanssa ja keskustelee näiden kanssa, koska oli kyseessä sitten dokumentti tai fiktioelokuva, niin se on ehkä kaikkein voimakkain, tehokkain tapa saada ihmiset ajattelemaan ja ajattelemaan yhä uudestaan. Ja itse olen todellakin elokuva harrastaja, friikki ja poliitikkona tunnen sitten paljon filmin tekijöitä. Ja olen tietenkin ollut itse tuolla One World festivaaleilla, joka on presidentti Havelin suojeluksessa. Ja mielestäni meille, jotka yritämme muistuttaa Euroopan toimielimiä siitä, että EU perustuu ihmisoikeuksien puolustamiselle ja demokratian ja oikeusvaltion puolustamiselle, niin on tärkeää muistuttaa tästä asiasta. Ja muistuttaisin, että ihmisoikeusalavaliokunta on aivan äärimmäisen tärkeässä asemassa tässä työssä. Ja olemme todella iloisia siitä, että me, meillä on läheiset suhteet ihmisoikeuksia puolustavien järjestöjen kanssa kentällä, myöskin kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten YK kanssa ja Euroopan neuvoston kanssa. Joten sananen siitä, miksi Anna Politkovskajasta on tullut tärkeä symboli tässäkin talossa. Itse asiassa minä toin hänet ensimmäistä kertaa hänet tänne helmikuussa 2003. Tunsin hänet henkilökohtaisesti, koska hän tuli usein Suomeen hieman lepäämään ja puhumaan myöskin suurelle yleisölle, koska suomalainen yleisö piti hänestä kovin paljon ja hän oli siellä tunnettu. Kutsuin hänet tänne siis ja järjestin kokouksen ulkoasian komissaari Christopher Pattonin kanssa tuolloin, koska siihen aikaan oli olemassa vielä sellainen tunne, että EU voisi tehdä jotakin, jotta saataisiin aikaiseksi Tsetsenian konfliktissa ja nimenomaan rauhanomainen ratkaisu. No, sanottakoon, että tuo toivo on jossain määrin menetetty ja EU ei silloin kantanut vastuutaan, kun olisi ollut välttämätöntä. Anna oli täällä käymässä montakin kertaa. Ensimmäistä kertaa tuolloin helmikuussa 2003 ja hän oli tietysti hyvin vaikuttava ihmisoikeuksien edustaja Pohjois-Kaukasuksella. Kiitoksia. Здравствуйте, и я бы хотела выразить свою благодарность за то, что сегодня могу присутствовать здесь и пообщаться с вами. Uh, uh, Hyvää huomenta. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, että olen saanut kutsun tähän tilaisuuteen ja voin olla täällä teille tänään puhumassa. Э, хотела сказать, что меня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 olen nyt aika lailla hämilläni nyt kun puhun tässä Anna Politkovskajalle nimetyssä salissa ja on äärimmäisen tärkeää, että voimme kuitenkin puhua näistä asioista juuri nyt ja täällä. в частности со своими коллегами, это с 2000 года по 2005 год в самой Чечне, не выезжая, э, вот та вся ситуация, вся та жизненная ситуация и политическая, и криминальная, ее можно как угодно называть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 kun katson taaksepäin niitä vuosia, kun teimme kollegoiden kanssa yhteistyötä Tsetsenian tiimoilta 2002-2005. Oikeastaan emme koskaan lähteneet Tsetseniasta. Oli silloin äärimmäisen tärkeää tietää se, että jos pystymme keräämään tietoa, välittämään sitä eteenpäin, niin se sitten viime kädessä kuullaan maailmalla. Se tulee tietoisuuteen tätä työtä erityisesti Anna Politkovskaja teki. Я думаю, э, когда есть такой человек,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 ну, конечно, такого журналиста уже, такого человека, журналиста уже нет у нас в России, как Аня. Of course, if you have... Totta kai, kun on kyseessä henkilö, kuten Anna Politkovskaja, niin tätä kautta me voimme saada toivoa ja rohkeutta tehdä työtä paikan päällä. On mahdollista toimia niin, että saamme aikaan parannusta Totta kai nyt ilman häntä tilanne on vaikeampi. Ja oikeastaan samantapaista henkilöhahmoa ei ole olemassa Venäjällä tällä hetkellä kuin Anna Politkovskaja oli. какая-то локальная проблема для России, для мирового какого-то сообщества. Э,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 Э, хотели люди, э, чтобы это происходило. Это, скорее всего, вот та самая политика России на Кавказе в целом. On syytä mainita, että me emme puhu pelkästään Tsetseniasta nyt. Me puhumme Kaukasuksesta yleisesti. Inguset ja Dagestan, ja nämä muut alueet kaikkialla kärsitään niin sanotusta Tsetsenia syndroomasta. Se on levinnyt näihinkin, näillekin alueille. Eli puhutaan Venäjän politiikasta Kaukasuksella, kaukaseessa. Metro, наверное, как и многих, э, шокировало эти, эти, как говорится, трагические события 29 марта, которые произошли вот буквально на днях. Of course you had these... Metrossa tapahtuneita pommi-iskujahan oli Moskovassa ja kaikki olimme järkyttyneitä näistä iskuista maaliskuussa Moskovan metrossa. Есть еще другая сторона вот у этой московской трагедии. На Кавказе каждый день, каждый день убивают, увозят, стреляют. But there's the other side. Moskovan pommiiskuihin liittyy myös toinen puoli asiasta. Kaukasiassa on säännöllisesti lähestulkoon joka päivä tappoja, kidnappauksia, ihmisten katoamistapauksia. Волна вот этой фобии –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 Olen aika huolissani eh, tästä tilanteesta, jota järjestelmiä media ovat eh, oikeastaan vain lietsoneet ja tukeneet. Kun kävin, eh, menin metrolla muutama päivä iskun jälkeen, niin ihmisiä oli entistä vähemmän ja oli jonkinlainen outo olo siitä, että minä en kuulunut oikeastaan joukkoon, vaan selvästikin kuuluin näihin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 ihmiset pelkäävät tsetsenialaisia ja sitä, että, että kaukaasialaiset ovat uhja, uhka Venäjän turvallisuudelle. Kuitenkin kaukaisessa ihmiset ymmärtävät toisiaan ja tätä tilannetta toisella tavalla. He eivät esimerkiksi syytä sotilaita siitä, että he käyttävät väkivaltaa ihmisiä kohtaan. He ymmärtävät, että he toimivat käskyn alaisena ja he, heitä ei voida syyttää. Vallassa olijat ovat niitä, joita pitäisi syyttää. Pommiiskujen jälkeen venäläinen ihmisoikeuspuolustaja antoi lausunnon tilanteesta. Tämä otettiin varsin hyvin vastaan. Hän sanoi, että vain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 että olisimme saaneet riittävästi todistusaineistoa lopullisen totuuden selville saamiseksi. Mutta meillä on toisaalta myös tällaisia yksityisempiä terroritekoja, joita tapahtuu jatkuvasti. Kuitenkin hallituksen terrori synnyttää tällaisia iskuja jatkuvasti jatkossakin. Thank you for attention. Kiitoksia. And now a short statement also from Mr. Panek. Ja sitten lyhyt puheenvuoro vielä herra Panekilta ja sen jälkeen kysymykset ja vastaukset. Ja ilmoittakaa aina nimenne ja edustamanne taho ja kenelle osoitatte kysymyksenne silloin, kun esitätte kysymyksen. Puhun lyhyesti. Olen todellakin People in Need-järjestön pääjohtaja, joka on luultavasti suurin kansalaisjärjestö uusissa jäsenvaltioissa. Ja yritän käydä läpi tässä nyt kaikkein monimutkaisimpia ja kriittisimpiä kysymyksiä. Meillä on kahdeksan osastoa, ja, jotka käsittelevät sota-alueita ja sitten meillä on myöskin luonnonkatastrofiosasto ja myöskin romaaniasiainosasto ja ihmisoikeusosasto, jotka tekee samoja asioita, mitä hoidettiin aikaisemminkin kommunistivallan aikana, eli Valko-Venäjän ja Burman ja Kuuban toisina ajattelijoiden tukemiseksi niin, että pyrimme saamaan heille esimerkiksi kirjoja ja, ja tie, kannettavia tietokoneita. Sitten meillä on tämä One World-elokuva festivaali, joka on käynnissä Prahassa ja muissakin Tsekin kaupungeissa ja siellä on noin 100 000 vierailijaa vuosittain ihmisoikeusdokumenttinäytöissä. Eh, Tämä on hieno asia ja olemme tyytyväisiä siitä, että siinä mielessä, että yritämme esittää nyt täällä Brysselissä One World-elokuvafestivaalin parhaimmistoa. Se on vain osa tarjonnasta, koska Prahan One Worldissahan oli yli sata elokuvaa ja täällä Brysselissä nyt sitten on noin 20. Ja yksi näistä paikoista, näyttöpaikoista on Euroopan parlamentti ja toivottavasti sekin jatka, pysyvä pysyvä lähestystö ja muutama muu paikka täällä Brysselissä to, toivottavasti tulevinakin vuosina saa pysyvän jalansijan ihminoikeusdokumentti näytöissä. No sitten tämä tämänpäiväinen ja koskeva filmi on tärkeä siinä mielessä, että Lidia Jusupova oli siellä noin kahdeksan vuotta ensimmäisen sodan aikana ja kaksi vuotta toisen sodan aikana tukemassa pääasiassa paikallisia, ihan tavallisia ihmisiä sodan aikana. Ja hän on, tai meidän täytyy aina miettiä, että kuinka paljon pystymme puhumaan avoimesti näistä kärsimyksistä, jotta pystyisimme kuitenkin tarjoamaan tukemme samanaikaisesti noille paikallisille ihmisille. No, tämä on nyt ohi ja toivottavasti pystyn, pystymme tukemaan ihmisoikeus tilanteiden kehittymistä Venäjällä ja kommunikoimaan siitä sitten myöskin täällä Euroopan parlamentissa suuremmalle yleisölle. Kiitoksia sitten kysymyksiä, jos teillä olisi esitettävänä. Olkaa hyvä. No, thank you. So, I just like to add, especially having... Nyt kun kuuntelin Lidia Jussupovaa, niin haluaisin vielä lisätä, että minä katson, että Euroopan parlamentin on tavalla tai toisella lähetettävä valtuuskunta Pohjois-Kaukasukselle, Pohjois-Kaukasiaan niin, että voimme jatkaa tätä hyvin tärkeää tehtävää. Me emme voi enää lykätä tätä, joten nyt tutkin, miten tämä onnistuisi. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Thank you. First screening. Kiitoksia. Ensimmäinen esitys on kello yhdeltä Jehudimenuhin salissa tässä rakennuksessa. Ja siitä esitteitä löytyy myöskin One World esitteestä. Sieltä löytyvät sitten muut Euroopan parlamentin ja myöskin sen ulkopuolella eh, esitettävät esille tehtävät filmit ja tilaisuudet. Kiitoksia.